Good evening and welcome to the debating chamber. Hyvää iltaa ja tervetuloa keskustelusaliin Brysselin parlamenttiin. Minun nimeni on Mark Rogerson. Kampanja on käyty, äänet on annettu, demokraattinen prosessi on tapahtunut. Ja yli 150 TV-kanavaa kautta Euroopan ovat nyt täällä todistamassa näitä tuloksia. Tänään julkaisemme äänestysvilkkaustulokset, ensimmäiset viitteet tuloksista ja katsomme sitten poliittista kokoonpanoa seuraavassa Euroopan parlamentissa. Ja kuulemme Euroopan poliittisia johtajia Berliinissä. Meillä on parlamentin puhemies Hanker Pöttering. Brysselissä täällä Josef Daul, EPP-ryhmän puheenjohtaja. Myöskin Berliinissä Martin Schulz, sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja. Vihreiltä Daniel Cohn-Bendit, toinen puheenjohtaja, on studiossa Pariisissa – ja jo Pariisissa on Francis Wurz, joka on QE kautta NGL-ryhmän puheenjohtaja. Muutaman minuutin päästä monet journalistit täällä pystyvät esittämään omat kysymyksensä poliitikoille, mutta aloitetaanpa faktoilla ja luvuilla. Tuloksista ja äänestysvilkkaudesta kertoo Sami Du, joka on parlamentin tiedottaja. Sami. Bonsoir, Mark. Hyvää iltaa, Mark, hyvää iltaa kaikille. Nyt ennen kuin siirrymme tarkastelemaan äänestystuloksia, annan teille ensin arvion tästä äänestysvilkkaudesta. Äänestysvilkkaus ja tulokset. Tässä me työstämme TNS-instituutin lopputuloksia Joissakin on käytetty niin sanottuja exit poll-tuloksia, muissa lopullisia osallistumistuloksia. 27 jäsenvaltiossa siis osallistuvuus on ollut tätä tasoa. Näin ollen tässä siis äänestysprosentti 43 39 prosenttia, mikä merkitsee yhtä prosenttiyksikköä vähemmän verrattuna vuoden 2004 tuloksiin. Ja nyt sitten nähdään vielä ennuste, paikkajakoennuste ennuste vielä painotan sitä, että kyseessä eivät ole lopulliset tulokset. Tässä on tällainen haarukka, mutta se tietysti muokkaantuu tässä hyvinkin nopeasti illan mittaan, kun lopulliset tulokset tulevat. Ensimmäinen arvio siis tällaisena haarukka-arvioina. Donc, en lieu le... Eli ensinnäkin Euroopan kansanpuolue, 263-273 paikkaa. Sen jälkeen Euroopan sosiaalidemokraattinen ryhmä 155-165 paikkaa. Liberaalidemokraatit ALDE 78 paikkaa viiva 84 paikkaa. Vihreät 52-56 paikkaa. GUE 33-37 paikkaa.

Jaime, thank you very much. I should mention... No, kiitoksia. Minun pitäisi mainita, että seurassamme on myös Graham Watson, joka on ALDE-ryhmän puheenjohtaja. En maininnut sitä alussa, pahoittelut siitä. Nyt takaisin Berliiniin. Euroopan parlamentin puhemies hans gerd Pöttering on siellä. Puhemies, mitä te ajattelette tuloksista ja erityisesti tästä tulevasta parlamentin poliittisesta kokoonpanosta? Also ich möchte zunächst... Niin, alkuun haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia kansalaisia, jotka ovat siis osallistuneet Euroopan vaaleihin. Tiedämme, että parantamisen varaa vielä on. Kyllähän äänestysvilkkaus voisi olla parempi ja meidän täytyy pohtia, miten saamme tilanteen korjattua. Me toivomme, että puolueryhmät, mediat ja jäsenet tekisivät tiivimpää yhteistyötä, mutta se on asia, johon tulemme paneutumaan hyvinkin tarkkaan. Ja suurella tyytyväisyydellä olen pannut merkille, että Euroopan myyntöiset ryhmät, kuten EPP ja sosiaalidemokraatit ja liberaalit sekä vihreät, ovat saaneet pro-eurooppalaisen enemmistön taakseen. Ja vielä kerran vetoaisin kaikkiin, että Eurooppa-myönteisten keskuudessa meidän tulisi tehdä kaikkemme sen hyväksi, että Eurooppa kohtaa paremman tulevaisuuden ja myös ne, jotka eivät ole niin positiivisesti Eurooppaa kohtaan asennoituneina, niin toivottavasti he tekevät hyvin äh, reilua työtä, yhteistyötä kaikkien muiden kanssa ja onnittelut kaikille valitukset tulleille mepeille. Brussels, we have, uh, Kiitoksia herra Pottering. Ja täällä Brysselissä on Joseph, Joseph Dole, EPP-ryhmän puheenjohtaja. Mitkä, mikä on teidän analyysinne illasta tähän mennessä? ed e ryhmä Sille tämä on oikein hieno ilta. Haluan kiittää kaikkia äänestäjiä, jotka kannattivat meitä haluan kiittää EPPn jäseniä, naisia ja miehiä, jotka ovat tehneet kovasti työtä tämän tuloksen saavuttamiseksi. Kiitos ensinnäkin äänestäjille ja tietysti kun katsotaan lukuja ja tarkastellaan kansanpuolueen tilannetta, niin en voi olla muuta kuin tyytyväinen. Näen, että kansanpuolue on todellakin voittanut ja että sosiaalidemokraatit ovat kyllä vähän häviöllä tänä iltana. Um, well over to Berlin to respond to the news that the EPP have won on the... Sitten e äh, Berliiniin Martin Schulz, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, kommentoi EPP-ryhmän menestystä ja sosiaalidemokraattien mahdollisia menetyksiä. Berlin. Herra Schulz, kuuletteko Berliinissä? Hyvin. Ah, Kyllä kuulen. Haluaisitteko kommentoida tuloksia ja näitä alustavia vaalituloksia, niin kuin olemme näyttäneet tähän mennessä? Das ist ganz sicher ein sehr traurig... Tämä on tietenkin sos- Euroopan sosiaalidemokraateille surullinen ilta. Me olemme todella pettyneitä. Me odotimme parempaa vaalimenestystä. Eräissä jäsenvaltioissa tilanne oli meidän kannaltamme aika hyvä, mutta useimmissa maissa tulos oli kannaltamme erittäin heikko. Ja sosiaalidemokraattinen ryhmä tulee kärsimään siitä, että monissa maissa erityisesti kyseisten maiden sisäpoliittisista ongelmista johtuen tilanne on meidän kannaltamme näin huono. Tämä on katkera ilta meille. Tietenkin olisin ollut halukkaampi kommentoimaan positiivisempaa tulosta, mutta demokratian kuuluu, että meidän tulee vastata siihen, mitä me saamme, joten me ajamme edelleenkin sosiaalista Eurooppaa, jos nyt jos koskaan. Me tarvitsemme nyt uudenlaisia rahoitusmarkkinoita. Meidän täytyy panostaa enenevässä määrin ilmastosuojeluun ja meidän täytyy myöskin estää markkinavoimien jylläämistä. Meidän täytyy varmistaa, että meillä olisi vahvempi pohja, mutta näin ei päässyt käymään tällä kertaa. Mutta me tulemme tekemään kaikkemme, jotta sosiaalinen agenda saadaan toteutettua. Se on meidän tehtävämme. Ehkä saamme noin 180 paikkaa, ehkä enemmänkin, ja minä uskon, että siltä pohjalta voidaan kyllä töitä tehdä. Martin Schulz, thank you. This time round. Martin Schulz, kiitoksia. Nyt en missä kyllä Graham Watsonia mitä, mitkä ovat teidän kommenttinne tämän on tuloksista? Niin, kiitoksia. Emme ole vielä saaneet kaikkia tuloksia, mutta vaikuttaa siltä, että liberaalidemokraattinen ryhmä palaa uuteen parlamenttiin miltei samankokoisena kuin se oli edellisessä parlamentissa, mikä merkitsee sitä, että meidän tulisi jatkaa tasapainottelua vasemmiston ja oikeiston välissä. Meidän tulisi olla edelleenkin se voima, joka määrittää useiden äänestysten lopputuloksen ja tulevaisuudessa voimme tarjota vahvan Eurooppa-myönteisen voiman talon keskiössä. Tulokset vaihtelevat vähän maasta toiseen ja olen ilahtunut siitä, että meillä on ollut hyvin vakaa lopputulos kautta Euroopan. Yleisesti ottaen vilkkaus on huono eikä mikään ryhmistä ole pystynyt sähköistämään valitsijoita oikeastaan. No suhtautuisin tähän nyt kyllä pienellä varovaisuudella. Minun maassani silloin, kun ihmiset ovat todella huolissaan ja vihaisia, silloin osallistuminen on korkea. Ihmisillä on oikeus äänestää. Haluavatko sitten käyttää sitä, se on heidän päätettävissään. Mutta minusta kolme asiaa liittyy tähän äänestysaktiivisuuden laskuun. Yksi niistä on se, että kaikkien komission jäsenten tulisi tulla nimetyksi Euroopan parlamentin jäsenten joukosta. Toiseksi täytyy varmistautua siitä, että tietty prosentti mepeistä tulisi euro- yleiseurooppalaisilta listoilta ja että Euronews olisi tällainen yleiseurooppalainen tiedotuskanava. Sillä tavalla eh, tulokset olisivat lähennä eh, kansalaisia. Seuraan studiota Pariisissa, mutta näyttää siltä, kuin Daniel Combenet olisi vielä saapunut sinne ihan vielä. Ja siinä tapauksessa sitten Francis Wyrtsin, otamme yhteyden, jonka tiedän olevan studiossa. Francis Wyrts, voinko kysyä teidän kommenttejanne tämän eh, illan tuloksista ja tapahtumista? No. Niin, hyvää iltaa. Näin alkuun minun mielestäni se, että äänestysaktiivisuus on edelleen ollut laskussa, se selkeästi on osoitus luottamuspulasta. Hyvin monet kansalaiset suhtautuvat epäluottamuksella siihen Eurooppaan, mitä tällä hetkellä rakennetaan. Lisäksi ne, jotka äänestivät, osoittavat, että oikeiston ja populististen voimien määrä on kasvamassa. Sen täytyy kyllä kehottaa vasemmistoa toimimaan, sillä me emme nyt ole onnistuneet tarjoamaan niitä vastauksia, joita kansalaisemme odottavat. Minun poliittinen puolue mm, niin yhtynyt vasemmisto voi todeta, että 49 paikasta olemme nyt laskussa ja Euroopan vasemmiston painoarvo jää suurin piirtein vakaaksi monissa maissa, Saksassa, Ranskassa, Kyproksella, Kreikassa, Portugalissa ja vielä muutamassa muussakin maassa. Italia on suuri kysymysmerkki. Yleisesti ottaen uskoakseni säilytämme parlamentissa paikkamäärämme, mutta minusta meidän täytyy työskennellä, äh, mutta ei samalla tavalla kuin puhemies Pöterin tässä ehdotti, vaikka arvostankin häntä kovasti. suhtanut kuitenkin hyvin kriittisesti näitä suuntauksia kohtaan. Puhemies Pöterin tuntee minut kyllä hyvin. Kritisoin tämänhetkistä äh, menettelytapaa ja minusta Kaikkien poliittisten voimien täytyy nyt kuitenkin toimia yhteistyössä, sillä tämänhetkinen Eurooppa ei voi hyvin. Francis Wirtz, thank you very much. Kiitos, Francis Wirtz. Ja nyt kuulen, että Daniel Cohn-Bendit ihan muutaman minuutin päästä me, saapuu studioon Pariisissa. Tuhannet journalistit ovat kautta Euroopan seurannut tätä kampanjaa ja Näyttäisi, että kun useimmat heistä olisivat tähän huoneeseen nyt ahtautuneet kysymään eh, kys, oman kysymyksensä poliittisilta johtajilta. du, annan puheenvuoron. Hänellä hän on parlamentin tiedottaja. Kiitoksia, Mark. Ja pyydän teitä nostamaan, eh, viittaamaan silloin, kun haluatte puheenvuoron. Ja kun esitätte kysymyksen, voitte esittää sen joko englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Tietysti pyydämme teitä esittelemään itsenne, jos esitätte kysymyksen, Euroopan parlamentin puhemiehelle tai onkin ryhmän puheenjohtajalle, niin toteaisitte myös sen. Eli kuka lehtimies haluaa esittää täällä ensimmäisen kysymyksen? Vous pouvez vous lever, on vous voit bien depuis là où... Niin emme näe teitä hyvin täältä, ainakaan minun paikaltani. Voitteko nousta seisomaan? Kuka esittää ensimmäisen kysymyksen, anteeksi? Je suis désolé, mais on ne voit personne. On a... Olen pahoillani, ei tällä nähdä ketään. Odotamme, että televisiokanavilta, no nyt täällä on kysymyksen esittäjä. Englanti, saksa tai ranska kielenä. Eh, Italiasta. Italiassa kaikkein tärkein kysymys koskee parlamentin tulevan puhemiehen esittämistä. Meillä on Mario Mauro ehdokkaana. Italiasta haluaisin tietää teidän näkemyksenne siitä. Parlamentin puhemiehestä äänestämme 14.7. Ja tänä iltana olemme täällä paikalla. Meillä on kaksi ehdokasta EPPstä, Mario Mauro ja Busek Puolasta. Ja olemme yhdessä päättäneet Busekin ja Mario Mauron kanssa, että tuo keskustelu käydään näiden vaalien jälkeen, eli huomisesta lähtien. Pyrimme samanaikaiseksi ratkaisun. Jos ratkaisu ei löydetä, niin silloin demokrati- demokraattisesti asiasta päätetään. Demokratia siis päättää tämän lopputuloksen. Mutta keskustelu siis alkaa huomisesta lähtien. Kiitoksia. Ja seuraava kysymys sitten. Simon over there, just wait for the micro. Yeah, it's there. Okay, go ahead. Um, Simon Taylor, European Voice. Simon Taylor, European Voice. Schulzille yksi kysymys. Miksi uskotte sosiaalidemokraattien kärsineen tällaisen tappion? Te odotitte 200 paikkaa, mutta kun katsotaan sitä olettamusta, että talous- ja rahoituskriisi olisi hyödyttänyt teitä näissä vaaleissa. Wir haben äh, gesehen, dass in den Unterschied Ollaan nähty, että eri maissa EU:ssa on äänestetty hyvin eri tavoin. Ja siihen on vaikuttanut hyvin paljon sisäpoliittiset kehityskulut, sisäpoliittiset äh, näkökulmat äänestäjien keskuudessa. Sosiaalidemokraattiryhmä on pärjännyt huonosti, kun meidän riveissämme jäsenvaltioissa he ovat pärjänneet huonosti. Minun omassa maassani myös. Hyvin, meidän täytyy seuraavana päivänä hyvin tarkasti analysoida kaikissa maissa kussakin maassa, että miten nämä tulokset ovat syntyneet. Unkaria täytyy tarkastella, Isossa Britanniassa täytyy tarkastella tarkasti, Saksan tulosta täytyy tarkastella tarkasti, Ranskassa myös. Ja jokaisessa yksittäisessä maassa täytyy todeta, että hyvin erityisiä kussakin maassa syitä on ollut. joilla ei ole kovin paljon tekemistä välttämättä meidän puolueryhmämme työn kanssa. Joten vaikea aika on tässä edessä. Ja tämä selitys minulla on tällä hetkellä. Merci beaucoup. Dankeschön. Nächste Frage bitte. Kiitoksia. Seuraava kysymys. La prochaine question. Yes, please. Udo van, Udo van Kampen. Udo van Kampen Saksasta ZDFn edustajana. Kollega Wurzille edustaja. Aiotteko yhdessä liberaalien sosiaalistien kanssa pyrkiä estämään Barroson uudelleen valinta? no. No kyllä minä yritän vastata tähän kysymykseen meidän täytyy ensinnäkin järjestäytyä ja me olemme valmiita keskustelemaan kaikkien muiden ryhmien kanssa siitä, että löydämme ideologisesti eli poliittisesti toimivan yhteistyön muodon tälle vaalikaudelle. Me vastustamme sitä, että kyse olisi vain ainoastaan teknisen tason ryhmien välisestä yhteistyöstä. Kansalaiset ovat käyneet antamassa äänensä. He ovat äänestäneet tietyn parlamentin vaaleissa. Ja tästäpä syystä meidän täytyy oppia näistä vaaleista ja muodostaa parlamentin ideologinen ryhmä. Ja minä tulen tekemään työtä tämän puolesta ja toivon, että kollegani tukevat minua tällä tiellä. Kiitoksia. Nyt herra Kipos, seuraava kysymys. Niin, Rolf Eriksson Ruotsin televisiosta. Kysymys kaikille ryhmien puheenjohtajille. Miten matala voi osallistumisprosentti olla Euroopan parlamentin vaaleihin? Milloin joudutaan palaamaan järjestelmiin, jossa kansallisparlamentit valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet? Herra Pötteringin aloittaisi tästä kysymyksestä Berliinissä. Herra Pöttering, haluatteko vastata tähän kysymykseen? niin, en kuullut tätä kovinkaan hyvin, joten voitaisiinkohan kysymys toistaa? Voitteko esittää kysymyksen uudelleen mikrofonin kanssa? Äh, no, käytetäänpäs tällä kertaa saksan kieltä Ruotsin TVstä. Kuinka alhaiseksi äänestysvilkkauden pitää mennä, että päätetään, että kansallisista parlamenteista valitaan parlamentaarikot Euroopan parlamenttiin? Minun täytyy sanoa tämän, tätä kysymystä pidän aika ymmärtämättömänä. Tietysti on oikein ja se, että äänestysvilkkautta täytyy nostaa, mutta että ajateltaisiin, että kansalliset parlamentit, että niiden pitäisi valita edustajat, sitä en pidä oikeana. Minähän jo alussa pahoittelin sitä, että äänestysvilkkaus on niin matala ja sanoin, että jäsenet puolueet ja tiedotusvälineet, ja siihen kuuluu myös kysymyksen esittäjä, täytyy harkita, miettiä, että miten Euroopan parlamentista voidaan tiedottamista parantaa, eikä pelkästään ennen vaaleja tai vaali-iltana, vaan koko tämän viisivuotisen vaalikauden aikana. Tämä on hyvin ratkaiseva ja toivon, että tähän saadaan parannusta, ja haluaisin muistuttaa, mikä minulle on tullut selväksi vasta viime viikkoina, kun on Yhdysvalloissa vaalit, eikä valita presidenttiä, vaan edustajan kokous. Ja kolmasosa senaattoreista 25 vuoden aikana se on ollut ilmastovilkkaus aina alle 40 prosenttia Yhdysvalloissa. En halua tästä esikuvaksi, mutta haluaisin vain viitata tähän asiaan. Ja meidän yhteinen tehtävämme on että tiedotusvälineiden poliittisesti vastuussa olevat, joihin myös e- kysymys esittäjä kuuluu, että me varmistamme, että seuraavan viiden vuoden aikana että Euroopan parlamentista jatkuvasti e- kerrotaan koska se on merkittävä, tai koska parlamentti on merkittävä e- toimielin. Ja kun tämän teemme yhdessä, me poliitikot ja tiedotusvälineet, niin olen varma, että parempi äänestysvilkkaus saadaan aikaan 2014. Dankeschön, herr president. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. No, je, je dirais exactement la même chose qu'a dit. Niin, itse asiassa sanoisin aivan samoin kuin parlamentin puhemies toteaisi. Ja lisäisin vielä, että on totta, että meidän täytyy työskennellä paljon läheisemmässä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa. EPPssä olemme jo kahden ja puolen vuoden ajan ottaneet käyttöön erittäin läheiset suhteet kansallisten parlamenttien kanssa, mutta meidän täytyy vieläkin lisätä niitä ja vaalikampanjassa nähtiin selkeästi, että kansalliset parlamentit eivät ole tietoisia siitä, mitä Brysselissä tarkalleen tehdään. On tärkeää, että samalla kun ministerit päättävät asioista Brysselistä, Brysselissä, niin kansalliset parlamentitkin ovat niissä tietoisia. Tähän me pyrimme EPPssä seuraavien vuosien aikana. Schulz äh, Berlin. Ja herra Schulz Berliinissä, olkaa hyvä herra Schulz. Haluatteko myös esittää näkemyksenne? Der Präsident des Parlaments hat alles. Puhemies sanoi kaiken sanottavan. Small idea on this. Niin, minä en tiedä ja meidän tulisi tutkia sitä, miksi ihmiset eivät äänestä. Mutta minusta tuntuu siltä, että he eivät näe yhteyttä sen äänen välillä, jonka he antavat, ja sen välillä, millä tavalla näiden instituutioiden instituutiot muodostetaan. Jo, minusta vaikuttaa siltä, että jos lopputuloksen ja äänestämisen välillä olisi siis paljon suurempi yhteys, esimerkiksi siinä, millä tavalla Euroopan komissio muodostetaan, millä tavalla enemmistö saadaan aikaiseksi Euroopan parlamentissa, niin silloin yhä useampi saattaisi äänestää. Ja siitä syystä uskon, että meidän tulisi valita useita ihmisiä tällaiselta yleiseurooppalaiselta listalta, jotta meillä on Euroopan sitoumus. Ja lisäksi meidän täytyisi pyytää neuvostoa valitsemaan komission jäsenensä Euroopan parlamentin jäsenten joukosta niin, että meillä on selkeä yhteys äänten ja hallinnon välillä. Kiitoksia. Ja nyt sitten puheenjohtaja Virts. Niin, uskoakseni kaikki meistä parlamentaarikoista, minä itsekin olen tavannut monia ihmisiä, mutta puhuttiinko siitä, millä tavalla komission puheenjohtajan valitaan? No ei. Minun uskoakseni keskusteluissa tulee esille se politiikka, jota eurooppalaiset hallitukset tekevät ja mitä Euroopan komissio tekee ja minkä Euroopan parlamentin enemmistö hyväksyy. Minusta meidän tulee hyväksyä ajatus siitä, että tämä julkisten palveluiden vapauttaminen, kilpailun lisääminen, työpaikkojen tilapäistyminen, se ei enää ole hyvä asia. Ja ihmiset, kun he eivät näe, että on olemassa minkään näköisiä tulevaisuuden näkymiä, niin sanovat, että mitä järkeä on käydä äänestämässä. Ranskassa esimerkiksi neljä vuotta sitten perustuslaista sopimusta vastaan äänesti suuri enemmistö. Ei sen takia, että olisivat Euroopan unionia vastaan tai vaan sen takia, että olivat sen liberaaleja suuntaumuksen vastaan. Mutta mitä tapahtui? No sitten löydettiin joku tapa, jolla hyväksyttiin Lissabonin sopimus, joka on vaan uusi muoto siis tästä perustuslaista sopimuksesta, hyväksyttiin parlamentissa ottamatta huomioon näitä kansanäänestyksen tuloksia. Ihmiset totesivat, että ei ole mitään järkeä äänestää. Siitä syystä täytyy kyseenalaistaa tehty politiikka, ei pelkästään se, millä tavalla näitä toimielimiä hoidetaan. Kiitoksia, puheenjohtaja Wyrts. Onko muita kysymyksiä vielä? Niin olkaa hyvä. Radio Punto Radio. Kysymykseni on Euroopan parlamentin puhemiehelle, mm, kuten myöskin puolueen puheenjohtajille. Edustaja Wirtz puhui juuri tästä. Nyt pitäisi tiedä, että kun meillä on uusi toimikausi tulossa, tehdäänkö kaikki mahdollinen, jotta Lissabonin sopimus hyväksyttäisiin. Jos sitä ei hyväksytä, niin mitä sitten tapahtuu? Mr. President. Ja, zunächst einmal darf ich mich für die Frage... Niin, alkuun kiittäisin tästä kysymyksestä ja voin sanoa saman tien, että me sovimme siitä, että tätä keskustelua varten voimme varata 35 minuuttia. Meillä on muitakin menoja, joten pyydän ymmärtämystänne, jos nyt lähdemme muihin tehtäviin. Mutta vastatakseni tähän esitettyyn kysymykseen. Lissabonin sopimushan on sopimus, jota on työstetty lähes kymmenen vuoden ajan, siis Nitsan jälkeen joulukuusta 2000 asti. Ja tämä Lissabonin sopimushan tekee Euroopan unionista toimintakykyisemmän, demokraattisemman ja avoimemman. Ja tulen tekemään kaikkeni, jotta tämä sopimus astuisi voimaan, koska me tarvitsemme sen saadaksemme aikaiseksi vielä voimakkaamman ja demokraattisemman Euroopan. Je crois qu'on va tout faire pour que le traité de Lisbonne euh, rentre le... Uskoakseni meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta Lissabonin sopimus tulee mahdollisimman, nopeaksi voi, mahdollisimman nopeasti voimaan. Mutta tietysti odotamme Irlannin kansanäänestyksen tulosta ja tietysti joitakin allekirjoituksia muutamista muusta maassa, muutamassa muussa maassa. Teemme kuitenkin voitavamme. Ja parlamentti näin saa myös enemmän toimivaltaa. Sitäkin selvitettiin myös puheenjohtaja Wyrts meidän vaalikampanjamme aikana. Olen usean otteeseen kuullut sen, mitä totesitte, ja puheenjohtaja Wyrts, haluaisin kyllä sanoa teille, tehän tiedätte, että olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä yhdessä, mutta jos ranskalaiset todella olivat Eurooppaa vastaan, kuten te mielellään haluaisitte sanoa, ja että he sen takia eivät äänestäneet, niin minä uskon, että olisivat silloin äänestäneet Eurooppaan vastaan. Nyt oli kuitenkin ihmisiä, jotka äänestivät Euroopan puolesta. Koko minun kampanjan perustui sille työlle, joka viiden vuoden aikana on tehty ja joka aiotaan tehdä seuraavan viiden vuoden aikana. Ja jos Ranska puheenjohtajakaudella kykenemme työskentämään näitä tärkeitä asioita, niin on totta, että meillä on todellisia ongelmia. Meidän täytyy löytää niihin ratkaisuja, jotta voimme yhdessä päästä kriisistä ulos. 500 miljoonaa kuluttajaa näillä sisämarkkinoilla, jotka ovat niin merkittävät. Meidän täytyy saada aikaiseksi konkreettisia lopputuloksia. Olette oikeassa siinä, että meillä on epätoivoisia ihmisiä, olemme heitäkin tavanneet, mutta meidän täytyy nyt saada aikaiseksi Euroopan sopimus, jotta pääsemme tästä kriisistä ulos mahdollisimman nopeasti. Se on kaikkein tärkein asia, jonka puolesta täytyy työskennellä. Kiitoksia puheenjohtaja Doll. Tiedän, että jotkut täällä joutuvat lähtemään aivan pian, joten nyt vielä annan mahdollisuuden Schulzille, Watsonille, ja Vyrtsille vastata näihin kysymyksiin ja sen jälkeen lehdistötilaisuus päättyy. Puheenjohtaja Schulz. Ich hoffe, dass der Lissaboner Vertrag... Toivon, että Lissabonin sopimus tulee voimaan. Me tarvitsemme sitä enemmän kuin koskaan. Nämä tehtävät, jotka EU on tehtävä, täytettävä, niin Lissabonin sopimuksen perusteella ne voidaan täyttää helpommin kuin Nitsan sopimuksen perusteella kernaasti käyttäisin vielä tätä tilaisuutta ja kertoisin asiasta, joka on aiheuttanut suurta huolta minulle tänä iltana. Euroopan parlamentti on yksi mahtavimmista, voimakkaimmista toimielimistä. Kansainvälinen parlamentarismi, laajasta päättäminen kansalaisten asioissa 27 jäsenvaltiossa – kun semmoinen sopimus tulee voimaan, tai jos se tulee voimaan, niin melkein 80 politiikka-aluetta budjettimenettely siihen mukaan luettuna, niistä päätetään enemmistöllä, ja ne tulevat Euroopan parlamentin toimivaltuuksiin. Parlamentissa tulee sitäkin voimakkaampi. Mutta kun toisaalta sanotaan, että parlamentti tulee koko ajan vahvemmaksi ja koko ajan sitten äänestysvilkkausta osalta laskee, ja sitten vaalit yksittäisissä vaaleissa, kuten tänä iltana, niin niillä ei ole mitään tekemistä Euroopan politiikan kanssa näillä kampanjoilla. En usko, että Isossa-Britanniassa äänestettiin Euroopan politiikasta En usko, että Unkarissa Euroopan politiikasta äänestettiin. Nämä kaksi esimerkkiä ottaakseni, jos näin on, niin tänä iltana on tapahtunut enemmän kuin nyt ehkä ensi katsannossa voimme kuvitellakaan. Tästä meidän täytyy puhua että olemme legitimiteettikriisissä. Ruotsalaisen journalistin kysymys juuri äsken, äh, herra Pöttering siinä vastasi oikein, mutta se osoittaa, että tämä uudelleen kansallistamisen henki Euroopassa on. Tämä kysymys osoitti, että meidän täytyy keskustella siitä, että oikeutus toimia ja legitimiteettiperustan saaminen vaaleista ja äänestysvilkaus nyt täytyy ottaa tiukemmin yhteen. Jos tätä ei saavuteta, niin sitten Euroopan parlamentilla on vaikeita aikoja edessä. Minä mielelläni pyrin niiden välineiden avulla, joita minulla jäsenenä on, niin haluan saada nämä asiat paremmin keskusteluun seuraavalla vaalikaudella. Minun uskoakseni Eurooppa toimisi paremmin, jos Lissabonin sopimus olisi voimassa. Mutta luulisin, että suurimman osalla kansalaisia sopimukset eivät ole tärkeitä. He haluavat, että Euroopan unioni toimii. Ja jos tarkastellaan, mitä viime vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtui, niin Euroopan solidaarisuus toimi yhdessä pitääkseen Venäjän joukot pois Tbilisistä. Ja syys-lokakuussa sitten taas pankit, pankkeja autettiin. Marras-joulukuussa annettiin hyvä politiikka, jonka avulla taisteltiin ilmastonmuutosta vastaan. Tätä kansalaiset haluavat. Jos kansalaiset vakuuttuvat siitä, että Eurooppa toimii, niin ehkäpä he silloin äänestävät myös mieluummin niiden toimivaltuuksien puolesta, joita uusi sopimus tarjoaa. Edustaja, puheenjohtaja Vyrts vielä. Minun mielestäni aina kun puhutaan eurooppaista sopimuksista, niin meillä on väärinkäsityksiä. Ensinnäkin meillä on toimielin kysymykset, en minä ole missään tapauksessa parlamentin toimivaltuuksien lisäämistä vastaan. Minusta se on oikein hyvä asia, mutta Euroopan perustamissopimuksessa on toinen osio ja sitä useat kansalaiset eivät hyväksy. Se on liberaali talous- ja sosiaalimalli. Luin euroryhmän puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin julistuksen – joka totesi eurooppalaisille johtajille, että me olemme menossa kohti suurta keskustelua, joka koskee eurooppalaista talous- ja sosiaalimallia, ja tuo keskustelu on räjähdysaltis. Siitähän tässä on kysymys. Ei voida sanoa, että no, Lissabonin sopimus pitää ratifioida mahdollisimman nopeasti, vaan meidän tulee tietää, mitä tämänhetkisessä sopimuksessa on. Mitkä ovat ne ongelmat, joita meillä on? Miksi kansalaiset loitontuvat Euroopasta? Minä olen Eurooppa myönteinen, riippumatta siitä, mitä puheenjohtaja doll on mieltä. Minusta keskustelu täytyy avata. Meidän täytyy puhua siitä, mikä on se talous- ja sosiaalimalli, johon Euroopan kansalaisten enemmistö pyrkii. Ja jos sopimuksia tulee muuttaa tässä suhteessa, niin silloin tulee myös hyväksyä nämä muutokset, jos haluamme yhdistää nämä näkemykset Euroopan kansalaisten näkemyksiin. Niin en tiedä, haluaako Euroopan parlamentin puhemies käyttää vielä puheen, Euroopan parlamentin puhemies vielä käyttää puheenvuoron. Jos ei, niin sitten lehdistötilaisuus on päättynyt. Ja, ich möchte mich äh, noch einmal bei den... Niin, vielä kerran haluaisin kiittää niitä kansalaisia, jotka kävivät vaaliurnilla Euroopan parlamentti koostuu suuresta pro-eurooppalaisesta enemmistöstä ja minä vetoan heihin, että he tekevät yh- tiivistä yhteistyötä mantereen puolesta. Ja meidän täytyy löytää ratkaisumalleja, jotta voimme varmistaa, että syntyy eurooppalainen julkisuus ja toivoisin, että eurooppalaiset ja kansalliset puolueet etsisivät toimivia ratkaisuja, vetoa myöskin medioihin, että eurooppalainen politiikka saa sellaista julkisuutta, mitä se todellakin ansaitsee. Kiitokset tästä keskustelusta ja paljon onnea ja menestystä Brysseliin. Well, those, those comments from President Pottering uh, bring to the... Puhemies Pötteringin kommentit lopettavat tämän erityislähetyksen keskustelusalista Euroopan parlamentista ennen kuin lähdemme täältä pois, niin muistuttakaa itseämme tästä uuden parlamentin todennäköistä kokeenpanosta. Ja sitä varten tarvitsen lasini, koska siellä tulee isolla ruudulla. QE kautta NKL, ehkäpä 33,7, sosiaalidemokraatit 155-165, vihreät 52-56, ALDE 78 84 EPP 263-273, No siinä se tuleekin näkyville. UEN 33-37, IN kautta DM 15-19 ja muut 83-89. Eli tästä varmastikin tulee Mielenkiintoinen istuntokausi. Kiitän Berliinissä Pariisissa täällä olleita äh, poliittisia johtajia sitten äh, tätä teknistä tiimiä. Parlamentissa kiitän joka teki mahdollisesti tämän Euroopan laajuisen äh, lähetyksen. Ja kiitoksia kaikille täällä. Hyvää yötä.